przewodniczący! Good morning, colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. Haluaisin julistaa tämän istunnon aloitetuksi. Ensimmäinen asia esityslistalla on herra Salvador Garriga Poledon mietintö eurooppalaisesta sijoittamista tulevaisuuteen, uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukyvystä kestävää osallistavaa Euroopan unionia varten. Ensimmäinen puhuja on esittelijä Karika Pojedo, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen Lewandowski, arvon kollegat. 23 vuotta meillä on ollut rahoitus kehyksiä. Tässä on ollut neljä eri kautta, jolloin on voitu hyvin järjestää yhteisön rahoitus. Näiden rahoitusnäkymien olemassaolo on mahdollistanut sen, että unionin ohjelmia on voitu kehittää. Sen takia tämä keskustelu ja äänestys on hyvin tärkeä koko Euroopan rahatalouden osalta. Parlamentti on nyt ensimmäistä kertaa poliittisesti aloitteen tekijänä komissio ja neuvosto voivat sitten reagoida tähän ehdotukseen ja esittää omat kantansa. Parlamentin ehdotus pohjautuu konsensukseen ja yhteistyöhön. Vuoden ajan on tehty töitä 1100 tarkistusta, 120 kompromissia, 11 valiokuntaan asiaa käsitelty, 10 Eh, kansallisen parlamentin valiokunta on ottanut kantaa myös. Haluaisin myös kiittää kaikkia virkamiehiä ja avustajia, jotka ovat vuoden tehneet töitä, että tämä olisi mahdollista. Jos ajatellaan toimintavaista yhteistyötä, niin komissio, jota johtaa eh, puheenjohtaja Barroso ja komission Lewandowski ovat osallistuneet työntekijöiden. Toivottavasti heidän ehdotuksensa 29 kesäkuuta on saman suuntaan kuin ne ehdotukset, mitä meidän mietinnöstämme löytyy. Lisää Eurooppaa ei saada, jos vähemmän on käytössä. Tämä ei enää ole mahdollista. Meidän on nyt lopetettava tämä toimintatapa, että meillä on poliittisia eh, sitoumuksia, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi varoja. Meillä on Lissabonin sopimuksesta jo paljon kokemusta. Tällaista emmekä halua, että 2020 strategia taas epäonnistuu ja näin euroskeptisyys kasvaa. Ja sen takia 22 2020 strategiasta tulee rahoitusnäkymien keskiö. Meidän mielestämme tarvitaan tehokasta rahankäyttöä, tarvitaan tehokasta euroa, jos sitä hallinnoidaan Euroopan budjetista. Se on tehokkaampi kuin jos sitä hallinnoidaan erikseen kansallisista budjeteista. Me uskomme lisäarvoon ja tämä koskee lähes kaikkea yhteisön toimintaa. Toivomme, että komissio näin toimisi. Euroopan politiikkaa ei voi ymmärtää, jos ei ole tarpeeksi varoja maatalouspolitiikkaan, kohesiopolitiikkaan. Siksi pyydämme, että neuvosto pitäisi yllä menojen tason 2013 jälkeenkin. Tutkimus ja uudistuvat energianlähteet, niiden kehitys, Euroopan väliset, Euroopan laajuiset verkot ja yhteydet, ilmastonmuutos, koulutus, kaikki nämä ovat painopistealoja, jotka on katettava yhteisön varoista. Yhteisöbudjetin alentaminen ei ole mahdollinen vaihtoehto, jos uskomme kilpailukykyiseen Eurooppaan pidämme tärkeänä ainakin 5 prosentin kasvua verrattuna kokonaismenoihin nykyisissä rahoitusnäkymissä. Tämä on vähimmäiskasvu, jotta voitaisiin kattaa kaikki perinteiset politiikan alat ja uudet prioriteetit. Tämä 5 prosenttia on realistista poliittisesti ja siltä pohjalta pitää lähteä neuvottelemaan toimielinten välillä. Ja Toisaalta tästä mietinnöstä löytyy hyvä ehdotus, joka koskee omien varojen uutta järjestelmää. Tämä on ehkä huono hetki aloittaa neuvottelut kun kriisi on käynnissä ja avustusohjelmat myös, mutta kaikki, jotka uskomme yhteisöbudjettia, että sillä pystytään muuttamaan 27 jäsenvaltiota yhdeksi unioniksi. Tässä haaste on meillä edessämme ja tämä on ymmärrettävä. Tämänpäiväisessä keskustelussa tulee esille kaikki hyvä ja huono tästä mietinnöstä puhutaan sen puolesta ja sitä vastaan. Tiedän, että yksimielisesti ei voida tällaista arkaluontoista asiaa tukea. Haluaisin kuitenkin kiittää poliittisia ryhmiä siitä, että on pyritty konsensukseen ja että on otettu ammattitaitoisesti asiaan kantaan. Ja sen pohjalta tämä loppumietintö on paljon parempi kuin mitä se olisi ollut, jos emme olisi teiltä tukea saanut. Kiitos. Thank you very much. Suurkiitokset, hyvä kollega. Seuraavaksi sitten puheenjohtaja Joseph Daul EPPstä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, olen hieman hengästynyt tässä. Niin, Eurokriisi, julkinen velkakriisi, ne vaativat eurooppalaisia, ei kansallisia ratkaisuja. Tämä on se viesti, jonka Jose Manuel Barroson komissio toimitti ja parlamentti on saanut tämän viestin kun puhutaan rahoitukse, kun puhumme näistä asioista, me puhumme rahoituksesta ja me olemme halunneet asettaa nämä oikean linjaan vaatimusten kautta ja haluaisin esittää neuvostolle kysymyksen. 20-luvun Eurooppa, oliko se sama kuin 60-luvun Eurooppa? jäsenvaltioidemme julkisen talouden tila, kasvuperspektiivit, Euroopan paikka maailmassa, ovatko ne verrattavissa toisiinsa? Ei, tietenkään tämän päivän Euroopalla ei ole mitään tekemistä perustajaisien Euroopan kanssa. Se on muuttunut ja olisi täysin vastuutonta Eh, jos nämä eivät heijastuisivat siihen tapaan, jolla Eurooppaa rahoitetaan ja miten Eurooppa perustetaan. Pyydän anteeksi, herra puhemies, annan puheenvuoroni herra Schulzille. Haluaisin pitää tämän puheenvuoron hieman myöhemmin. Juoksin tänne saliin hieman liian lujaa. Well, uh, Mr. President. Selvä. Eli puheenjohtaja Schulz, jos voisitte ehkä pitää puheenvuoron, olkaa hyvä. Ja, auch die Redezeit. Voin ottaa myös kollegan puheajan käyttöön, niin kiitoksia vain. Puhuu sitten EPPn puolesta myös samalla. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja puhemies. Kiitoksia ensinnäkin myöskin Salvador Carica Polidolle ja myöskin valiokunnan kollegoille, jotka minun mielestäni ovat tehneet erittäin hyvää työtä. Harvoin on nähty näin tasapainoista ja järkevää mietintöä kuin tämä meille väliaikaisessa mm, valiokunnassa tehty mietintö on. Tämä mietinnön sisältö osoittaa sen, minkälaista Eurooppaa me oikeastaan haluamme. Mitä me nyt tarvitsemme? On sellaisen talousarvion lähivuosina, joka myöskin vastaa sitten EUn ja hallitusten päämiesten kunnianhimoihin ja täyttää nämä vaatimukset ja myöskin samalla kansalaisten vaatimukset. näennäisesti vähemmän eh, tärkeän keskustelun takana, jossa puhutaan pilkkuja paikoista. Sen takana oikeastaan on kuitenkin takana se, että siinä määritellään Euroopan unionin suuntaus lähi vuosiksi, seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Me teemme aina säännöllisen väliajan myöskin täällä erilaisia ehdotuksia, mitä unionin pitäisi kaikkea tehdä, mitä pitäisi pystyä tekemään, mitä tehtäviä pitäisi ottaa kantaakseen. Ja sitten samalla me katsomme, että se rahoitusväline, joka siihen on, tarvittaisiin sitä ei ole olemassa. Rahoitusta ei ole. Mutta jos me annamme lisätehtäviä EUlle, ja jos me odotamme EUlta, että he rahoittavat täällä hyvin kunnianhimoisia projekteja, mutta samalla leikataan varoja, niin kyllä silloin vähennetään solidaarisuutta Euroopassa ja syntyy taistelu kaikkia vastaan, kuten myös kohesiopolitiikan puitteissa on tapahtunut. Tämä solidaarisuuden puute, jota on unionin jäsenvaltion sisällä näkyvissä hyvin vaarallisessa muodossa, sitä ei saa syntyä myöskin jäsenvaltioiden välille. On olemassa Eurooppa, jota David Cameron kuvailee, tai Alankomaiden hallitus, tai ainakin se, se puolue, jota hän tukee siellä. Että Euroopassa leikattaisiin aina enemmän varoja ja poistuttaisiin integraatiokehityksen tieltä ja mentäisiin jälleen kansainvälistamisen tielle – kuitenkin voi haluta tätä, mutta voidaan myöskin todeta, että Eurooppa voi olla myöskin se ratkaisu, joka meidän mantereemme antaa tällä vuosisadalla ekologisiin ja taloudellisiin ja rahapoliittisiin ja maahanmuuttopoliittisiin haasteisiin globalisoituneessa maailmassa. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Tietenkin voimme nyt kaikki hajautua yksittäisiin osiin täällä Saksan liittosavalta 22 miljoonaa äm, asukasta ja maalta, joka on huomattavasti pienempi sitten taas toisaalta. Jokainen sitten ponnistelee omien voimiensa mukaisesti. Ja silloin Euroopalla ei ole merkitystä enää. 82 miljoonan ihmisen maa kyllä pystyy pysty myöskään kansainvälisessä kilpailussa aina viemään tahtoa lävitse. Mitä me tarvitsemme on 500 miljoonan henkilön yhteisöä, jotka yhdessä ponnistelevat. Silloin me olemme vahvoja. Ja tämä juuri tulee olemaan seuraavan ratusnäkymien, se on seitsemän vuoden ajatus vuoteen 2020 saakka. Tämä on hyvä ehdotus. Toivottavasti sitten Puola puheenjohtajakaudella myöskin ottaa tämän esille yhteistyön hengen, joka tarvitaan lähivuosina – Euroopassa, että neuvostossa neuvotellaan parlamentin ja muiden edustajien kanssa samalla tasolla ja keskustellaan Euroopan tulevaisuudesta. Voidaan sanoa, että me haluamme tehdä sen Marshall-suunnitelman Pohjois-Afrikkaan, mutta ei samalla voi leikata varoja kuitenkaan. Eikä voi todeta, että me haluamme tässä 0,8 prosentin PKTL budjetin ja sitten taas kuitenkin ei voida antaa varoja maanviljelijöille, jos ne joutuvat kärsimään ehekriisistä, niin kuin alkamaissa tehtiin. Meidän pitää auttaa maanviljelijöitä, meidän pitää auttaa myöskin Afrikkaa, mutta tähän tarvitaan kyllä hyvä tasapainoinen, järkevä, pitkän aikavälin talousarvio, niin kuin tässä mietinnössä on esitetty. Kiitos, herra puheenjohtaja pyytäisin teitä, kysyisin, oletteko valmis vastaamaan sinisen kortin kysymykseen. Herra Hartong. Eh, It's working? Okay. Dank u wel, voorzitter. Ik zou mijn gewaardeerde collega uh, willen vragen, gezien... Haluaisin esittää kysymyksen kunnianarvoiselle kollegalle. Hän reagoi hyvin negatiivisesti Alankomaiden hallituksen kantaan. Tunnustaako hän jäsenvaltioiden demokraattisia oikeuksia ollenkaan, oikeuksia äh, ilmaista kansalaisten mielipiteitä? Hyvä edustaja, ilman muuta tunnustan tämän oikeuden. Mutta toivon myös, että te tunnustatte myös sen, että alkomaiden hallituksen kantaa ei voi nä- näin vain kaikille muilla pakottaa, vaan se pitää, pitää keskustella. Ymmärrän kyllä erä Rötöä, joka haluaa täällä 2,7 prosentin kasvua EUn talousarvioon. Kyllä olen tämän todennut. Ja toivottavasti te kuuntelitte myös tarkkaan. Sillä kyllä täällä keskustellaan kaikkien hallitusten kannoista hyvin avoimesti. Ja tässä mielessä en ymmärtänyt kysymyksenne sisältöä sinänsä, mutta ymmärsin sen jotenkin niin, että tekin haluatte tukea demokratiaa. Ja tämä on kyllä aina edistysaskel. Mister... Kiitos. Ja sitten Guy Verhofstad. Hän on liberaalidemokraattien puheenjohtaja. Kiitos puhemies. Minulla on tässä edessäni kirje, jonka on lähettänyt hallituksen hallituksemme ja siinä sanotaan, että hallitus on nyt pettynyt suureen mietintöön. Tämä sit tarkoittaa sitä, että meillä on erinomainen mietintö tänään käsittelyssä. Eli täällä on kolme neljä sanaa, jotka on saatu hallitukselta. Siinä sanotaan, että ollaan pettyneitä tähän mietintöön. Ja muu osa tätä kirjettä on todellista provokaatiota Euroopan ja Euroopan unionin suuntaan. Täällä sanotaan lähinnä, että ei ole mahdollista lisätä monivuotisia rahoituskehyksiä, vaan että pitäisi pitäytyä vanhoihin määriin. Samat määrät, samat voimavarat pitäisi olla käytössä ja varmasti myös yhdistyneen kuningaskunnan alennus, eikä tehdä minkäänlaisia muutoksia. Mutta ison Britannian tilannetta olisi muutettava. Varmasti hallituskin tällaista toivoo. Miksi pitäisi pitäytyä vain vanhaan politiikkaan ja vanhoihin rahoituskehyksiin? Minusta on nyt oikea hetki, hyvä puhemies, sanoa julkisesti, että yhden prosentin budjettileikkaus Euroopan unionin budjettiin ei kyetä saamaan aikaiseksi finanssipoliittista vakautta Euroopan talouteen. Tämä on vain pienen pieni osa koko Euroopan unionin menoja. Toinenkin säästötapa on olemassa ja toinen ehdotus, jonka voisimme tehdä yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle on, että jos halutaan säästää yhdistyneessä kuningaskunnassa julkisella, julkisessa hallinnossa, niin tämä onnistuisi lisäämällä Euroopan unionin roolia. Tästä kolme esimerkkiä. Ulkopolitiikka. Tehän tiedätte, että Yhdysvalloissa on 28 000 diplomaattia, Euroopassa taas 93 000, neljä kertaa enemmän diplomaatteja Euroopalla. Siksi, että emme tee yhteistyötä, meillä ei ole yhteistä ulkopolitiikkaa. Ja nyt on kyllä helppo säästää, jos satsataan enemmän Euroopan unioniin, niin pystytään sitten William Heikin omalta osastolta säästöjä saamaan aikaiseksi ulkopolitiikassa. Jos ajatellaan sitten rahapolitiikkaa, 44 000 ihmistä vastaa tästä politiikasta Euroopan unionissa. Yhdysvalloissa taas 18 000 koko Yhdysvaltain keskuspankin tasolla. Tämä on yksi kolmas osa verrattuna Euroopan virkamiehiin. Eli jos brittihallitus haluaa säästää, niin he voivat ottaa käyttöön euron voidaan antaa enemmän toimivalta Euroopan unionille ja tällä tavalla pystytään säästämään ja näin moni työpaikka säästyy. Jos halutaan säästää sitten omassa maassa, niin tämä onnistuisi esimerkiksi tutkimusalalla. Sanotaan, että eurooppalainen patentti on olemassa, se otetaan saman tien käyttöön ja tämä olisi sitten valtava säästö heidän tutkimusbudjettiinsa. Tällaisen vastauksen me voimme antaa yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ehdotuksille. Kiitos. Eh, Joseph Daul. Sitten Joseph Daul, EPPn puheenjohtaja. Niin pyydän anteeksi, halusin juosta tänne saliin ja luulin, että olin 30-vuotias, unohdin, että olin 60-vuotias ja tulin hieman liian lujaa tänne saliin. Kiitoksia. Eli aloitin sanoit, sanomalla, että Euroopan rahoitus, jonka minä, meidän ryhmämme haluaisi Euroopalle, siinä otetaan tavoitteet huomioon ja sanoin, että julkisrahoituksen tila jäsenvaltioissa, kasvuperspektiivit, Euroopan paikka Euroopassa, voidaanko niitä verrata perustajaisien Euroopan vastaaviin tietoihin? Ei varmaankaan. Evoluutiota on tapahtunut, tilanne on muuttunut ja olisi vastuutonta, jos tämä ei heijastuisi siihen tapaan, jolla Eurooppa Eurooppa rahoitetaan. Tämä on poliittinen keskustelu, joka meidän surevaliokunnassamme käytiin. Se on myöskin yhteydessä budjettivaliokunnassa käytyyn keskusteluun. Ja tässähän puhuttiin monivuotisista rahoituskehityksistä ja haluaisin onnitella tätä valiokuntaa koska se eurooppalainen henki, joka tässä valiokunnassa vallitsi keskustelun aikana, niin toivon mukaan se vallitsee myöskin jatkossa. Tämä keskustelu tästä EPP e pyytää, että Eurooppa osallistuisi siihen täysin rinnoin. Ja tällä tarkoitan sitä, että ei sanota yksin omaan, että asetetaan joku katto menoille vuoteen 2020 mennessä. Jos me haluamme omia varoja Eurooppaan, niin tarkoituksena on äh, helpottaa kansallisia talousarvioita. Tässä mielessä me olemme ehdottaneet valtionpäämiehille omia varoja, jotta heidän vaikeuksissa olevia talousarvioitaan pystytään keventämään. Tässä on kysymys myöskin tasapainosta. Suurin osa jäsenvaltioista on suurissa veloissa. Haluaisin myöskin muistuttaa, että yli 80 prosenttia talousarviosta menee projekteihin, joista jäsenvaltiot hyötyvät. Ja lopuksi muistuttaisin vielä jäsenvaltioille, että se, joka jää käyttämättä, se palautetaan vuoden lopussa ja sitten meille sanotaan, että me olemme huonosti hallinnoineet talousarviot. Eli tiedotusta ja tiedonvaihtoakin tarvitaan enemmän. Meidän täytyy puhua totuutta, meidän täytyy sanoa, että Euroopan tasolla äh, sijoitettu euro, siitä saadaan paljon enemmän irti kuin kansallisella tasolla äh, sijoitettu euro, koska kansallisella tasolla siitä on menetetty jo 20-30 prosenttia julkisten velkojen takia. Meidän täytyy sanoa tämä totuus julki. Äh, ilman, että me rahoitamme koulutusta, elinikäistä koulutusta, niin aivovuoto Yhdysvaltojen suuntaan tulee kiihtymään. Jos me emme rahoita tutkimusta ja innovaatiota, niin meidän maamme tulevat olemaan kilpailukyvyttömämpiä maailmassa ja me menetämme kasvussa. Totuus on se, että jos me emme kohesiopolitiikkaa rahoita, niin silloin erot rikkaiden ja köyhien alueiden välillä syvenevät ja jos me emme eurooppalaisella tasolla rahoita elintarviketurvallisuusohjelmaa, energiapolitiikkaa, ja ilmastonmuutoksen vastaista politiikkaa, niin silloin me emme saavuta tavoitteitamme. Realiteetti on se, että jos me emme eurooppalaisella tasolla rahoita ulkopolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa, niin Euroopan unioni jatkossakaan ei tule olemaan maailmanlaajuisella pelikentällä keskiössä. Tässä kaikessa ei ole kysymys yksinomaan rahasta, vaan myöskin siitä, miten me investoimme, miten me painopistealueiden puitteissa tulemme toteuttamaan 2020-strategiaa ja sillä on suuri vaikutus siihen, tuleeko Euroopalla olemaan painoarvoa maailmassa vai ei. Ja tästä syystä Euroopan parlamentti ja tiedän, että ne ryhmät, jotka ovat minua ennen puhuneet kerrankin, tiedän, että ne ovat samaa mieltä näistä asioista kanssani. Ja tästä syystä parlamentti pyytää neuvostolta sitä, että se harkitsisi uudelleen näkökantaansa suhteessa näihin monivuotisiin rahoituskehyksiin jos se haluaa sijoittaa työllisyyteen, niin silloin täytyy käyttää yhteisön varoja. Jos neuvosto haluaa todellakin, kuten parlamentti ja komissio, jos se haluaa antaa Euroopalle todelliset mahdollisuudet maailmanlaajuisella tasolla, niin silloin täytyy paljon paremmin kohdennetusti sijoittaa varoja yhteisiin projekteihin sen sijaan, että sirpaloitaisiin näitä ilman tulevaisuutta oleviin projekteihin. Tässä tässä on kysymys kunnianhimosta ja tätä EPPn edustajat tänä aamuna vaativat. Tämä kunnianhimo nimenomaan ruokkii kansalaisia. Nuoret Ateenan ja Madridin kaduilla ilmaisevat tyytymättömyyttään ja puoli miljoonaa eurooppalaista on epävarma tulevaisuudesta, niin nyt on korkea aika antaa vastauksia näihin meidän edessämme oleviin haasteisiin. Kiitoksia huomiostanne. President. Kiitos Seuraavaksi Richard Ashworth äh, ECR-ryhmästä. Chairman, thank you very much. Kiitoksia puhemies. Jos voi käyttää tilasta hyväkseni, niin puhun nyt hänen väistätisessä hallituksen puolesta ja vastaan herra Hostedille, joka taas meni väärille urille ja läksi väärään, väärään junaan. Jos hän lukenut tämän raportin, niin näyttää, että hänen väistänsä hallitus oli todennut, että nyt on kriisiaika Euroopassa. Ja olisi varmaan myös humannut, että talous on tällä hetkellä taantumassa ja työpaikkoja menettää ja teollisuus kärsii kovassa kilpailutilanteessa. Mitä Euroopan sitten tarvitsisi? On budjetti, joka on todellakin asianmukainen, joka antaa lisäarvoa, joka ottaa ihmiset mukaan. Mutta mitä herra Verhofstadt ja hänen kollegansa täällä tarjoavat, ovat vähän tästä puhettavaa. Ja täällä on myöskin sellainen sanonta, että jos et muuta suuntaa, niin palaa takaisin saman paikkaan, mistä läksitkin. Ja tämä budjetin pitää muuttaa nyt suuntaa. Ja hänen maistensa hallitus myöskin hyväksyy sen, että pitää lisätä menoja näillä alueilla, jotka tuovat lisäarvoa. Ja olemme sitä mieltä, että tutkimuksen ja kehityksen ja TEN-verkkojen ja, ja ke, mm, televiestintän ja energian ja muiden investointeja pitää lisätä myöskin pk-yrityksiin ja, ja lisätä myöskin yhtenäismarkkinoiden toimintaa. Tämä on kaikki järkevää investointia. Se auttaisi kyllä työpaikkojen ja kasvun luomisessa. Mutta emme ole sitä mieltä, että tämä olisi hyväksyttävää, että tämä talo vaatii sen takia juuri suurempaa budjettia. Ja herra Verhofstadt, minun pitää todeta vielä teille, että kaikkialla Euroopassa hallitukset vastustavat säästöbudjetteja. Ja tämä talo olisi hyvin tyhmä, jos ei sitä viestiä ottaisi täällä vastaan, jos me emme otta, ymmärtäisi sitä, mitä valtion päähemmät ovat tehneet. Sillä mitä he toteavat, on se, että tarvitaan, että enemmän Eurooppaa ei ole ratkaisu, mutta järkevämpi Eurooppa on ratkaisu. Tarvitsemme talousarvio, joka on enemmän keskittynyt. Ja suo komiteassa me puhumme myöskin prioriteeteista mutta emme koskaan niinkään toimineet niiden pohjalta. Ei ollut mitään todisteita, että ollaan halukkaita tekemään näitä vaikeita päätöksiä ja, ja, ja päätöksiä, jotka hallitus ovat tähän mennessä tehneet Euroopassa. Ja me hyväksymme, että tarvittaisiin uusiin prioriteettisiin alueisiin lisäinvestointeja, mutta meidän pitäisi myöskin katsoa sitten näitä perinteisiä alueita samalla. Joten tässäkin ollaan taas nyt menetty yksi mahdollisuus eurooppalaisen budjetin kannalta. Kiitoksia puhemies. If you would like to... Kiitos. Ottaisitteko vastaan sinisen kortin kysymyksen, herra Ashford? Hyvä. Siinä tapauksessa herra Duff, olkaa hyvä. Oh, President, um, I would... Puhemies, haluaisin kysyä kollegalta seuraavaa. Ettekö ajattele, että siirto kansallisesta budjetista Euroopan budjettiin tiettyjen avainmenojen osalta olisi kyllä tehokasta varankäyttöä ja näin käytettäisiin hyväksi myös mittakaava etua ja säästettäisiin kansallisella tasolla. Tämähän olisi keskeinen viesti, joka löytyy parlamentin lähestymistavasta ja ehdotuksesta muuttaa rahoituskehystä. Tämä on täysin loogista. Ja siihen tarvitaan myös looginen ja rationaalinen vastaus Lontosta. Mikrofon, eh, mikrofon, Mikrofoni. Okay. Uh, Puhemies, ymmärränkö hänen pointtinsa, mutta kuten teoria on tavallaan oikeassa, mutta käytäntö ei välttämättä ole näin. Näyttäkää minulle todisteet, jossa tämän tuen siirtäminen tekee sitten Euroopan unionin toiminnasta tehokkaampaa. Näyttäkää minulle todisteita, jossa on säästetty kansalaisten rahaa tällä tavalla sen sijaan, että on käyttö enemmän. Minusta tämä budjetti on selkeästi siitä, että tässä päätetään aivan enemmän Eurooppaa, ei järkevämpää Eurooppaa. Ja kun UK vaatii taas parempaa varojen käyttöä, ei enempää. Kiitos. Seuraavaksi Bas Aikhut vihreistä. Dank u wel, voorzitter. En het is altijd weer interessant om te zien dat... Kiitos, puheenjohtaja puhemies. On mielenkiintoista nähdä, että heti kun puhutaan tulevaisuuteen luotaavasta talousarviosta, niin keskustelussa keskitytään yksinomaan siihen, kuinka suuresta summasta on kysymys. Ja kuitenkin meidän tulisi tarkastella kolmea painopistealuetta, jotka meidän mielestämme, vihreiden mielestä, ovat tärkeitä. Me, meidän täytyy tarkastella sitä lisäarvoa, jota me saamme eurooppalaisesta talousarviosta. Ja kyllä, herra Ashford, talousarviota täytyy uudistaa, sitä täytyy tehdä tehdä vihreämmäksi ja tulevaisuuteen luotaavammaksi, mutta tämä tarkoittaa sitä, että siirtymiä tapahtuu ja edelleen kysymys on eurooppalaisesta rahasta. Ja kolmanneksi omat varat Euroopan unionille, ne tekevät tästä järjestelmästä rehellisemmän ja läpinäkyvämmän ja tästä syystä omista varoista tulisi puhua. Ensimmäiseksi tämä lisäarvo. Jälleen kerran keskustelua käydään ikään kuin raha menisi Brysseliin ja hävisi johonkin mustaan aukkoon. Täyttä pölyä. Eh, ihan pötypuhetta. Se, mitä eurooppalaisella tasolla tehdään, no on moniakin syitä käyttää varoja eurooppalaisella tasolla eh, kansallisen tason sijaan. Esimerkiksi diplomaattiset palvelut, eh, edustustot. Haluammeko me pitää kiinni 27 edustustosta Afrikan maissa? Mehän tarvitsisimme enemmän rahaa jos me haluamme pitää kiinni 27 valtion edustustoista. Jos me haluamme viedä läpi infrastruktuuriprojekteja, niin miten me hoidamme nämä rajat ylittävissä tapauksissa? Esimerkiksi energiaverkot, silloinkin on parempi käyttää eurooppalaisia rahoja. Entäs tutkimusyhteistyö? Siinäkin saadaan mittakaava etuja, jos teemme yhteistyötä. Tämä on älykästä ja järkevää sijoittamista. Ja tämä on se tulevaisuuden Euroopan visio, mutta siihen tarvitaan no, oma talousarvionsa. Toiseksi talousarvion täytyy suunnata katseensa tulevaisuuteen. Siinä äh, tämänhetkisessä talousarviossa keskitytään vain tämänhetkiseen tilanteeseen. Me haluamme älykkäitä talouksia ja tähän täytyy sijoittaa. Meidän täytyy tarkastella äh, harvinaisia voimavaroja, harvinaisia luonnonvaroja, äh, puutteita työvoimassa. EUn täytyy sijoittaa näihin jotta me voimme jatkossakin toimia. Kulttuuripolitiikka, sekin on sektori, josta saadaan rahalle vastinetta. Meidän täytyy tarkastella uusia haasteita, energiasäästökeinoja. Rakennerahastojen täytyisi saada aikaan tuloksia suhteessa EU 2020-strategiaan. Nämä ovat niitä asioita, joista meidän tulisi puhua. Kestävä energiapolitiikka Kreikka, äh, arabikevät. Mikä on eurooppalainen vastaus tähän? Siihenkin tarvitaan eurooppalaista rahaa. Köyhyyden vastainen taistelu, innovaatio, ilmastonmuutos, kaikki nämä ovat syitä, joihin tarvitaan omia varoja, eurooppalaisia varoja. Äh, tämänpäiväinen järjestelmä on vararikossa se maksuhyvitys, jonka Iso-Britannia saa ja jota hollantilaiset ja tanskalaiset haluavat. Se ei ole oikein. Me tarvitsemme läpinäkyvämmän järjestelmän. Meidän täytyy tarkastella myöskin myöskin pääomien transaktiomaksua. Se mahdollistaisi sen, että me saisimme omat varat suoraan ja voisimme käyttää varoja asianmukaisella tavalla, mutta tämä todellakin tapahtua eurooppalaisella tasolla. Ja ne maat, jotka sanovat, että me tulemme käyttämään vähemmän rahaa, mutta annetaan EUlle lisää tehtäviä. Jos annetaan vähemmän rahaa, niin miten me sitten voimme toteuttaa ne tehtävät, joita meille on annettu? Jos meille annetaan entistä enemmän painopistealueita, mutta entistä vähemmän rahaa, niin eihän tämä yhtälö enää toimi lainkaan. Eli pyytäisin Alankomaiden ja Ison-Britannian hallitusta vastaamaan siihen, miten tämä saadaan täsmäämään. United left. Seuraavaksi Lothar Biski. Puhemies, kiitoksia. Hyvä esittelijä myöskin. Herra kollega Poleido, ymmärrätte varmaankin, että vasemmisto vaatii paljon sosiaalipuolen tukea EUlta. Ja sen takia olen pettynyt, että sosiaalipuoli ei näy selkeämmin prioriteettina teidän mietinnössä lähivuosille. Olen vakuuttunut siitä, että eurooppalaisen sosiaalivaltiomallin ja solidaarisuusperiaatteen ylläpito ovat juuri kriisiaikoina ja säästöaikoina erittäin tärkeitä asioita. Monet kulttuurisia saavutuksia Euroopassa, joiden luopumisesta kyllä se aiheuttaa sen, että eurooppalainen integraatioprosessi muuttuisi täysin. Tietenkin te esittätte monia tärkeitä haasteita tässä EU 2020 strategian jälkeenkin, mutta en usko, että että tämä hidas 5 prosentin kasvu talousarviossa riittäisi tähän. Parlamentissa me haluamme todeta, että me haluamme tukea erityisesti sosiaalista Eurooppaa. Ja tietenkin monet jotkut muut vaiheet hakevat ehkä odottaa ITER ja muut, mutta se, että nyt neuvoston pitäisi tehdä negatiivisia prioriteetteja, siis leikkauksia, tämä minusta on väärä suuntaus. Samalla pitää todeta myöskin tällä mietinnöllä parlamentaarinen keskustelu omien varojen uudistusjärjestelystä on alkanut tavallaan. Erityisesti juuri pääomien investointivero on tärkeä aihe. Kyseessähän ei ole pelkästään tässä kyseessä hyvä rahoitusväline, vaan myös, että saataisiin enemmän avoimuutta sen suhteen, miten EU rahoitetaan. Ja kyseessä on myöskin tärkeä rahoitusmarkkinoiden sääntelyväline. Totta, ja tärkeää on myös se, että poistaa tämä brittien maksualennus ja eikä enää palauteta käyttämättä jääneitä varoja EUn talousarviosta. Kiitoksia. Suurkiitokset sitten rouva Martta Andreasen EFD-ryhmästä. Kiitos puhemies. Tätä parlamenttia taas kerran syytetään siitä, että ollaan kaukana tosi seikoista, jos äänestetään budjettilisäyksen puolesta 2020 vuoteen asti. Perustelut tälle lisäykselle on 2020 strategian rahoitus. Sanotaan, että se vie meidät kriisistä pois. Mutta muistakaa me, mitä kävi Lissabonin strategialle. Se epäonnistui selvästi, veromaksien rahat haaskattiin ja tätä virhettä ei saa toistaa. Tilintarkastustuomioistuin löysi paljon virheitä jotka, mm, ja väärinkäytöksiä, jotka koskevat eri aloja 2,8 prosenttia budjetista ja kuitenkin näille aloille annetaan yhä enemmän tukea. Projektien varat ovat lisääntyneet kolminkertaisesti alkuperäiseen ajatellen ja toiset taas ovat vanhentuneet, kun uutta tekniikkaa tulee käyttöön. Esimerkiksi Galileo, sen budjetti on noussut 7,7 miljardista 22,2 miljardiin. Ja yli 20 prosenttia menoista menee yhä YMP, vaikka vain 7 prosenttia työvoimasta työskentelee maatalousalalla. Ja yhteinen kalastuspolitiikka, jota komission jäsen Dananaki pitää epäonnistuneena. Siitä pitää lähettää paljon äh, rahaa Eurooppaan joka vuosi ja ulkosuhdehallinto maksaa myös hyvin paljon eikä siitä ole vielä saatu mitään selkeää hyötyä. Eli tämän takia ei tarvitse lisätä budjettivaroja, vaan vähentää niitä. Ja toivottavasti yhdistyneen kuningaskunnan hallitus sanoo, että nyt riittää, pitää pyytää vähennystä, vaikka vaikuttaa siltä, että sen että muut mepit täällä haluavat jäädytystä, mutta veronmaksajat eivät tästä kyllä tule ketään kiittämään. Kiitos. Kiitos. Sitten Lukas Harton sitoutumattomista voorzitter vlak voor de eerste wereldoorlog sprak de britse minister. puhemies ennen ensimmäistä maailmansotaa totesi, että Euroopan valot sammuvat ja meidän sukupolvemme ei näin enää syttyvän. Nyt kun luen Poledo mietinnön EPn tulevaisuuden näkymistä ja talousarviosta vuoden 2013 jälkeen, ei tässä nähdään siis kuitenkin juuri EUn tulevaisuuden näkymät tämän puitteissa. Mutta tässä on kyllä kauheaa älyllistä köyhyyttä. Tässähän kumarataan vain eliitin suuntaan. Tässä väitetään, että EUlla olisi kansainvälisesti enemmän painoarvoa kuin jäsenvaltioille. Tämän takia pitäisi nostaa talousarvoita 5 prosentilla. Tämä on hölynpölyä. Kansallinen suvereniteetti ja kansalaisten kunnioitus menee tässä nyt kyllä väärille teille. Alankomaat tulee koskaan tukemaan tätä. Europarlamentarikot, jotka ymmärtävät vapauden päälle jotain, tulevat heittämään tämän roskakoriin koko mietinnön, koska muuten Euroopassa sammuvat valot ja meidän lapsiemme tulevaisuus näyttää synkältä. Hyvä puhemies. Minun ryhmäni haluaa sen, että valot pysyvät täällä päällä, joten me vasta- äänestämme vastaan. Kiitos. Kuten näette kollegat, tässä keskustellaan perustavanlaatuisella tavalla Euroopan tulevaisuudesta, joten nyt sitten a, sininen kortti. Haluatteko vastata, herra Harton? Olkaa hyvä. Niin, olkaa hyvä. Herra Voorzitter, ik wou mijn collega Hartong het volgende... vragen. puheenjohtaja, Haluaisin esittää kollega Hartongille seuraavan kysymyksen. Tällä hetkellä täällähän on useampi eurooppalainen jäsenvaltio G8, ja sehän on se kahdeksan suurimman eh, maailmantalouden järjestö. Ja sitten 10-15 vuoden päästä siellä ei enää ole mitään eurooppalaista maata jäljellä. Miten voit edelleenkin väittää, että yksittäiset eurooppalaiset maat voivat olla maailmassa jossain asemassa tulevaisuudessa. Uskotteko, että tämä olisi ainoa ratkaisu Euroopalle, eikä voisi paremmin toimia yhdessä? Eh, Puhemies, kiitokset tästä kysymyksestä kollegalle. Eurooppa on kyllä niin vahva jäsenvaltioiset kautta, mutta että jäsenvaltiot yhteistyössä voivat todellakin kansainvälisellä tasolla saada myöskin äänensä kuulumaan. Näin tulee olla myöskin kansallisten hallitusten kautta, jotka tekevät yhtävää yhteistyötä. Tästä tulee kaunis kuoro. Äh, Suurkiitokset, hyvät kollegat. Siis tämä perustavaa laatuva oleva keskustelu Euroopan tulevaisuudesta. Annan puheenvuoron komissiolle. Komission jäsen Lewandowski, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Euroopan unionin komission nimessä olen iloinen tästä Sure-valiokunnan mietinnöstä. Tämä on todellinen panos siihen, kun me valmistelemme tulevia monivuotisia rahoituskehyksiä, mutta se on myös hyvin eurooppalainen mietintö. Tästä löytyy aito eurooppalainen perspektiivi tälle eurooppalaiselle projektille ja tätä epätoivoisesti tarvitaankin, kun meillä on useita yhteisiä haasteita, joihin tarvitaan yhteisiä vastauksia äh, aikakaudella, jota herra Schulz kutsui vakauttamisen aikakaudeksi. Tässä on kysymys myöskin menettelyistä surevaliokunnassa ja osallistuin niihin ja täten tiedän, mistä puhun. Rouva Haug erittäin hyvin veti kokouksia ja Salvador Carreca Poledo hoiti asiansa hyvin ja on laajaa konsensusta enemmistö äänestystulos todennäköisesti ja toivon mukaan saadaan tänään täysistunnossa. Kyllä, me, meillä on visio, joka löytyy tästä mietinnöstä. Me myöskin sanomme, että Euroopan unionin talousarviossa ei tule olla kysymys päällekkäisyydestä suhteessa kansallisiin talousarvioihin, vaan kysymys on siitä, että me haluamme saavuttaa nämä yhteiset päämäärämme, jotka ylittävät kansallisvaltioiden rajat ja jossa saadaan mittakaava etuja aikaan ja saadaan luotua mahdollisuuksia. Silloin kun sillä eurooppalaisella talousarviolla voi olla merkitystä, niin silloin täytyy käyttää. Meillä on myöskin visio perinteisestä politiikan aloista, yhteinen maatalouspolitiikka, koheesiopolitiikka, mutta perinteinen ei tarkoita vanhentunutta taloutta, vaan kysymys on siitä, että me haluamme saavuttaa 2020-strategian asettamat tavoitteet. Ja jos nämä hahmotellaan ja muotoillaan oikein, niin silloin voitaisiin saada aikaan paljon parempaa rahoitusta ja saataisiin äh, rahoitusta niille alueille, joissa, joilla sitä tarvitaan, esimerkiksi innovaatio, äh, maahanmuuttovirtojen sääntely. Ja nämä kaikki ovat tärkeitä esimerkiksi Välimeren alueella. Tässä voi tulla kyseeseen energia energiatehokkuus ja aivan erityisesti se, miten me voimme yhdistää Euroopan TEN-verkostojen kautta ja rajat ylittävien yhdisteputkien kautta. Meillä on myöskin uusia toimia ja me tarvitsemme uuden työkalupakin jäsenvaltioita ei voida syyttää kansallisella tasolla huonosti käytetyistä varoista. Meillä on myöskin tasefasiliteetti ja tulevaisuudessa me tulemme käyttämään entistä enemmän innovoivia äh, rahoitusvälineitä, joilla tätä pelikenttää saadaan tasoitettua entisestään. Meidän täytyy tarjota vastauksia kysymyksiin. Meidän täytyy osoittaa uusia varoja, aivan kuten herra Daul oikeutetusti sanoikin. Me haluamme helpottaa valtiovarainministerien elämää. Me haluamme vähentää näitä suoria maksuja, mutta löytää uusia rahoituskeinoja me puhumme numerotiedoista, monivuotisista kehyksistä, toimielinten välisestä sopimuksesta, mutta myöskin omista varoista. Sitten spesifiset alakohtaiset ehdotukset, no niiden aika on myöhemmin syyskuussa ja loppuvuodesta. Haluaisin päättää puheenvuoroni toistamalla jälleen kerran vakaumukseni siitä, että surevaliokunnan mietintö on erittäin hyvä panos tähän keskusteluun Euroopan unionin tulevaisuudesta. Se on erittäin tärkeä viitekohta komissiolle. Yhteistyö komission ja parlamentin välillä on olennaista, ei ainoastaan sen takia, että me haluamme ryhtyä muodosta muotoilemaan tätä vastausta, vaan me haluamme tälle myöskin onnellisen päätöksen näissä tällä hetkellä hyvin hankalissa olosuhteissa. Kiitokset komissiolle. Kyse on siis tärkeästä keskustelusta komission ja parlamentin välillä, kahden toimielimen välillä, toimielimen, jotka haluavat tukea toisiaan. Ja jos meidän lähestymistapaamme on sama monivuotiseen rahoituskehykseen, niin sen parempi. Euroopan unionin komissio viedään päätökseen tämän kuun lopussa ja silloin se tullaan esittelemään myöskin Euroopan parlamentille. No niin, sininen kortti me emme anna sinisen kortin kysymyksiä kutsuvieraille. Euroopan parlamentin jäsenille niitä toki saa esittää. Euroopan parlamentin jäsenille sinisen kortin kysymyksiä saa esittää. No niin, nyt lähdemme liikkeelle valiokuntien puheenvuorosta. Kehitysyhteistyövaliokunnasta Tiis Berman. Kiitos puhemies. Kehitysyhteistyövaliokunnan nimissä haluaisin sanoa, että tämä on hyvin tärkeä mietintö. Siinä sanotaan, että seitsemän seuraavan vuoden aikana EU kantaa vastuunsa köyhimmistä maista siksi, koska ne on muistettu talousarviossa. Monen jäsenvaltion on pyrittävä täyttämään 0,7 prosentin kehitysyhteistyötavoite, mutta kehitysyhteistyövaroihin tehdään leikkauksia. Tässä pitää välttää nyt päällekkäisyyttä ja saada aikaiseksi tehokkaampaa rahankäyttöä. Nyt ei pidä ottaa kehitysyhteistyörahoista varoja muualle. Meidän on vahvistettava ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja yhdistettävä lainoja ja tukia. Me haluamme korostaa sitä, että humanitaarista toimintaa tarvitaan ja sille itsenäisiä varoja jatkossakin, sillä sen pitää olla erillään poliittisista päätöksistä, mitä tehdään ulkosuhteissa. Mutta kuten sanoin, me olemme jatkossakin tärkein kumppani kehitysmaille. Kiitos. Sitten herra Gebrandi. Kiitoksia puhemies myös ympäristövaliokunta voi olla tyytyväinen edessämme olevaan mietintöön. Tässä puhutaan raaka-ainepulasta, biologisesta monimuotoisuudesta ja energiasta ja meidän taloutemme kestävyydestä. Tämä on tärkeitä aiheita tietenkin. Mutta yksi mutta on vielä. Kaikissa jäsenvaltioissa säästetään paljon tällä hetkellä. Ja silti me teemme jotain outoa, me tuemme miljardeilla asioita, jotka pitää sitten myöhemmin korjata toisilla miljardeilla. Siis tarkoitan tässä ympäristöä haittaavia tukia. Ja tämän takia teimme tässä myöskin tarkistuksia, joka on hyväksytty ympäristövaliokunnassa, että lähivuosina, aina vuoteen 2020 mennessä, Eli ne tuet, jotka haittavat ympäristöä, niitä tultaisiin vähentämään. Ja tällaisina säästöaikoina tällaisia tukia ei saa antaa. Kiitos, herra Gebrandi. Hän edustaa hän edusti siis ympäristövaliokuntaa ja seuraavaksi sitten Konstanza Angela Kreel aluepoliittisesta valiokunnasta ITRE ja liikennevaliokunnan kollegamme eivät ole vielä salissa paikalla. Kiitoksia puhemies. Kohesiopolitiikka on yksi suurempia talousarvion kohtia unionissa. Kyllä, meidän pitää kyllä sitten luoda on sopeutuvaa uusiin haasteisiin. Tarvitsemme tietenkin uutta infrastruktuuria ja investointeja siihen, tutkimuksen ja kehityksen ja uusien teknologian investointeja. Me haluamme myöskin kestävää kehitystä ja haluamme myöskin hyvin koulutettuja työntekijöitä. Me tarvitsemme alueilla erityisiä tukia, että voimme tehdä niistä kilpailukykyisiä, ja ne voivat sitten toimia myöskin taloudellisesti tehokkaasti. Mutta samalla kaikilla alueilla pitää päästy myöskin kohesiopolitiikan piiriin. Itä-Euroopan maiden, kuten myöskin Saksan ja Itä-Saksan alue tarvii myöskin tukea. Myöskin länsialueet tarvitsevat eurooppaista akua, aivan kuten kuningaskuntakin. Tähän tarvitaan talousarviota, joka ei saa olla pienempi kuin tämänhetkinen talousarvio. Tarvitsemme myöskin talousarvio, joka ei saa olla liian sirpaleinen eri aloihin jakautunut. Meidän pitää ponnistella, että voidaan lisätä avoimuutta ja tehokkuutta ja pitää poistaa turhaa byrokratiaa. Kohesio liittyy solidaarisuuteen, mutta kohesio on myöskin taloudellisesti järkevää ja tarvittavaa. Kohesio sitä tarvitaan kuitenkin. Joten katsokaa myöskin tämän osan rahoitusta. Kiitä erityisesti esittelijää, että hän on aluepoliittisen valiokunnan lausunnot mukaan tähän mietintöönsä sellaisenaan. Ja kiitän tuesta myöskin siinä ehdotuksessa, että voidaan katsoa väliotsakkeita vielä tarkemmin. Me löysimme meidän valiokunnassa tähän kompromissi ja toivottavasti tämä talo tulee sitten tukemaan tätä asiantuntijoiden tekemää kompromissiehdotusta, joten pyydän tämän talon tukea tähän. Kiitoksia. Kiitos sitten Giovanni Lavia maatalousvaliokunnasta. Presidente. Puhemies, haluaisinkin myöskin maatalousvaliokunnan nimissä kiittää Karika Poleidoa erittäin hyvästä työstä viime kuukausina. Tulevaisuuden rahoitusnäkyvien keskustelu on hyvin kiivasta ja tässä tietenkin hän on pystynyt vetämään yhteen tämän ja vetämään yhteen kaikkien kansallisten valtuuskuntien kannat ja, ja myöskin poliittisten ryhmien kannat. Mitä tulee sitten maatalousvaliokunnan esittelijärooli, minä tuen täysin sitä, että pidetään tässä myöskin maatalousbudjetti edelleenkin esillä tulevaisuudessa. Ja Kuten monet valiokunnan jäsenet, minä tuen myöskin Alden tekemää tarkistusta, että pidetään yllä maataloustukia, että voidaan tätä toimintaa jatkaa. Yhteinen maatalouspolitiikka on perussopimuksessa todettua, ja se on tärkeä eurooppalainen politiikka, jolla on strategisella alueella tärkeä rooli, että voidaan näin luoda todellista eurooppaista lisäarvoa. Suurkiitokset. Sitten Katalin Ivan kulttuurivaliokunnasta. Domnule președinte, când vorbim despre bugetul Uniunii Europene, când vorbim despre Kiitos puhemies. Kun me puhumme Euroopan unionin talousarviosta ja eurooppalaisista varoista ja tulevista monivuotisista rahoituskehyksistä, niin me puhumme eurooppalaisesta lisäarvosta luonnollisestikin. Euroopan unionin talousarviossa ei ole sellaista osiota, jossa äh, tämä lisäarvo olisi korkeammalla tasolla kuin kulttuurissa. Kun me puhumme äh, kansalaisista ja Euroopasta, niin meidän täytyy varmistaa se, että Euroopan nuoret uskovat tähän eurooppalaiseen projektiin, että he tuntevat olonsa entistä eurooppalaiseksi. Meidän täytyy sijoittaa kulttuuriin ja opetukseen ja nuorille kohdennettuihin projekteihin. Tästä syystä sanon, että jotta Euroopan unionilla olisi tulevaisuus, meidän tulisi sijoittaa entistä enemmän koulutukseen, kulttuuriin ja nuorisoon. Ja myöskin urheilu on painopistealue, joka, kuuluu, joka on osa Agenda 2020. Sitten naisten oikeuksien valiokunnasta Eva Britt Svensson. Onko täällä mikrofoniongelmia vai toimiiko? Som föredragande i Kiitos. Niin kuin, koska tässä olen naisten asian valiokunnassa lausunnon laatia. Haluaisin sanoa, että me puhumme hyvin tärkeistä asioista, kun puhumme kauppapolitiikasta ja finanssipolitiikasta. Kaikki tämä vaikuttaa budjettiin ja kaikki niin mahdollisuuksiin, jotka kaikille avautuvat. Ja tässä voidaan havaita, että muut asiat vaikuttavat hyvin vähän, jos haluamme uuden aikaisen eteenpäin katsovan talousarvion, niin meidän on mietittävä sellaisia tärkeitä asioita, jotka liittyvät tulevaisuuteen otettavana tänne mukaan. Jos katsotaan naisten osaamista ja kokemusta, ne on huomioitava. Me korostamme sitä, että me tarvitsemme sukupuolen huomion ottava talousarvion. Pitää huomioida tasapuoliset mahdollisuudet ja kun puhutaan nyt resurssien lisäämisestä, niin emme tarkoita ainoastaan sitä, että voimavarat lisätään, vaan että tarvitaan poliittista uskallusta siinä työssä, mitä teemme budjetin osalta, pitää katsoa niitä kokemuksia ja taitoja, mitä naisilla on. Meidän ei pitäisi ainoastaan puhua lisää budjettivaroista, vaan on käytettävä tehokkaasti talousarvioita, jotta se olisi uuden aikainen ja eteenpäin suuntautunut. Ja sitten muut puhujat. Ensimmäisenä herra Böge. Puhemies, hyvät kollegat, edessämme mietintö on hyvä, järkevä parlamentin tarjous komission ja neuvoston suuntaan, jotta voidaan näin kehittää talousarviota EU-ssa vaikeina aikoina. Haluaisin erityisesti kiittää Karida Poledoa ja Jutta Haukia. He ovat tehneet molemmat erinomaista työtä. Kaikista politiikan eroista huolimatta ryhmissä saattaa olla keskenään. Kuitenkin olen pyrkinyt tässä luomaan yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja. Ja tästä varmaan voivat muutkin toimineet oppia jotain. Meillä on omia varoja, jotka on mainittu perustamisomuksessa, ja sitten me tietenkin vaadimme tällaista omien varojen käyttöä, ja me olemme tässä myöskin ilman perustamisomuksen mukaisia. Tämä haluaisin todeta vain. Ja en nyt halua puhua tässä niin kiivaasti, kuin monet ovat täällä puhuneet muiden, muiden kansallisten hallitusten puolesta, vaan haluaisin puhua järkevästi asiasta. Minä haluaisin katsoa tätä asiaa yhdessä. Jos puhumme sitten menoista, niin meidän pitää myöskin puhua niistä sitoumuksista, jotka syntyvät Lissabonin sopimuksen puitteissa. Meillä on EU 2020-strategia, jota pitää myöskin rahoittaa. Olemme kaikki sitoutuneet siihen. Kasvu on kaiken taloudellisen toiminnan perustana tässä. Ja eurooppalainen lisäarvo tietenkin, se tarvitaan myöskin, ja tarvitaan myöskin synergiaefektejä kansallisten ja eurooppaisen talousarvion välillä. Tästä pitää myöskin puhua enemmän. Ja tietenkin sitten on myöskin säästöpotentiaalia, jota on eurooppalaisessakin talousarviossa mukana. Mutta meidän pitää todellakin puhua vielä paljon näistä säästömahdollisuuksista ja synergiamahdollisuuksista eurooppalaisen ja kansallisen budjetin välillä. No, neuvoston pitää sitten todeta, mitä poliittisia prioriteetteja pitäisi nyt sitten poistaa agendasta, jos niitä ei haluta rahoittaa, ja kertoa tästä myöskin kansalaisille. Toivottavasti komissio reagoi parlamentin ehdotuksiin positiivisesti, ja odotan, että tulevat puheenjohtajavaltiot sitten löytävät oikean tie, että voidaan to- toimia avoimesti parlamentin kanssa, jotta hyväksytään menettely sitten voidaan hyväksyä ajoissa. For you. Niin, Saatte vielä yhden lisäminuutin, koska teille on sinisen kortin kysymys. Kollega Epping. Kiitos puhemies. Tietäkseni herra Böge on CDUn jäsen Saksassa. Minä haluaisin nyt tietää, kun hän pyytää omia varoja EUlle, onko tämä hänen henkilökohtainen kantansa vai hänen puolueensa kanta Saksassa? Kiitos. Vastaa Vastaan mielelläni tähän kysymykseen en ole pelkästään CDU-jäsen, vaan myöskin osavaltion varapuheenjohtaja Schleswig-Holsteinissa tällä hetkellä. Meillä on tehty kanta parlamentissa CDUn ja kesken ennen kuin tämä valiokunta antoi kantasi omaa, omiin varoihin liittyen. Ja me päätimme silloin yhdessä, että meidän kantamme on hieman ristiriidassa kansalliseen kantaan nähden – ja se on täysin samansuuntainen kuin Suo-valiokunta esittää. Ja tämä on myöskin oman poliittisen vastuuni kannalta ihan sove- soveltuvaa. Seuraavaksi Göran Färm. Kära kollegor, EU eh, e står idag inför större utmaningar än på mycket länge. Kiitos. Tänään EUlla on edessään suuria haasteita pitkäksi aikaa eteenpäin. Meidän täytyy saada rahoituskriisi päätökseen ja välttää uudet kriisit. Meidän täytyy tehdä enemmän yhteistyötä globaalisessa maailmassa. Me tarvitsemme rajat ylittäviä investointeja tutkimuksessa. Meidän täytyy vastata ilmastonmuutoksen ja ympäristön ja energiahuollon haasteisiin. On pyrittävä kääntämään työllisy- työttömyys työllisyydeksi. Meidän on myöskin hoidettava eteläisten naapurimaiden ongelmia. Tähän tarvitaan enemmän solidaarisuutta kunnollisella tavalla toimivaa Eurooppaa. Me olemme nähneet uhkia eurooppalaiselle käsitteelle esimerkiksi tässä talouskeskustelussa. suurevaliokunnassa. Me olemme ymmärtäneet, että monet jäsenvaltiot leikkaavat omia talousarvioitaan ja tässä tilanteessa on hieman outoa, että samaan aikaan me pyydämme lisävaroja eurooppalaiselle tasolle, mutta samaan aikaan olisi outoa kääntää katseemme pois näistä haasteista ja luopua näistä poliittisista kunnianhimoista, joita meillä on ja jotka meille ovat, on, ovat tulleet meille jäsenvaltioilta. Tässä meidän tulee tarkastella Kreikkaa, Irlantia, Portugalia. Me haluamme auttaa näitä maita. Jos me teemme leikkauksia talousarvioon, niin silloin me emme voi näille maille tarjota apua. Hänen majesteettinsa hallitus puhuu leikkauksista talousarvioon. Minun mielestä meidän täytyy löytää oikea tasapaino kunnianhimojen tason ja tulevaisuuteen suuntaavan politiikan välillä. Me olemme pyytäneet 5 prosentin lisäystä omiin varoihin. Haluaisin kiittää esittelijä Salvador Carrigaa siitä, että hän on onnistunut saamaan suuren enemmistön tämän mietinnön taakse. Tämä lisä viisi prosenttia, se tulisi käyttää investointeihin, niihin keskeisiin osa-alueihin, joilla on todellista merkitystä tulevaisuuden kannalta, työllisyys, kasvu, tutkimus. Ilman tätä lisärahoitusta me emme pysty vastaamaan näihin haasteisiin. Meidän täytyy myöskin muuttaa sitä visiota, joka meillä on Euroopan unionin talousarviosta, koska jos me jatkuvasti jatkuvasti puhumme EUn talousarvion leikkaamisesta. Esimerkiksi Ruotsi liittyi Euroopan unioniin 90-luvulla, mutta EUn talousarvio on kasvanut hitaammin kuin jäsenvaltioiden kansalliset talousarviot, esimerkiksi Iso-Britannian talousarvio. Tämä ei kuitenkaan tule esille hänen majesteettinsa hallituksen puheenvuoroissa. Meidän ei tulisi puhua vain niukkuudesta keinona kriisistä ulos. Meidän täytyisi äh, saada rahaa investoinnille ja tästä syystä minä liityn näihin lisäyspyyntöihin. Seuraavaksi Karl Haglund. Kiitos puhemies. Oikein paljon kiitoksia esittelijälle, joka on tehnyt oikein hyvää työtä. Meillä on edessämme haasteita joista olemme samaa mieltä. Meidän on varmistettava, että käytössä olevat varat ovat tarpeeksi runsaat ja tässä on saatava aikaiseksi tasapaino. Valiokunnassa puhuimme siitä, että budjettivaroja lisättäisiin viidellä prosentilla. Viisi prosenttia kuulostaa ehkä suunnalta rahamäärältä, erityisesti jos on kotona perusteltava tämä lisäys mutta nämä varat kuitenkin tarvitaan, jotta voidaan vastata tuleviin haasteisiin ja toteuttaa ne tehtävät, jotka meillä on edessämme. Rahaa käyttämättä tämä ei onnistu. Myös tarvitsemme lisää uskottavuutta, me lisää varoja. Meidän on katsottava olemassa olevia kuluja, meidän on tarkasteltava niitä, meidän on oltava uskottavampia, eli tehtävä säästöjä ja meidän on budjetin sisällä muutettava painopistealueita. Tässä mielessä on esimerkiksi yhteinen, ympäris, yhteinen maatalouspolitiikka ja kohesiopolitiikka, sillä aiheena se ei ole niin tuloksista kuin toivoisimme. Tässä puhutaan suuresta byrokratian määrästä. Entäpä Strasbourg? Tämä on toinen esimerkki me olemme ryhmässämme ottaneet esille eri aiheita, joista voitaisiin keskustella, jotta meidän lisävarapyyntömme tulisivat uskottavammiksi. Me annamme tukemme tälle mietinnölle, mutta emme kuitenkaan sataprosenttisesti, eli joskus painamme täällä punaista nappia, joskus sitä toista nappia, mutta täällä on nyt sellaisia tilanteita, että pitää katsoa uusia varoja, mutta pitää miettiä myös sitä, miten olemassa olevia varoja käytetään. Tässä meidän ryhmällämme on hyvin selkeä kanta. Me haluamme vakavaa keskustelua niin kutsutuista omista varoista. Tämä on hyvin tärkeää. Meidän on mietittävä niitä ongelmia, mitä tällä hetkisissä, hetkisissä rahoitusrakenteissa on, jos ajatellaan alennuksia ja epäselviä järjestelyjä. Tällaisia emme jatkossa halua. Haluamme rakentavan vuoropuhelua neuvoston kanssa jatkossa. Tämä on hyvin tärkeä osio, jotta budjetti voisi olla uskottava jatkossa. Kiitos. Szymański. Kiitos sitten Konrad Zimanski. Polska delegacja w grupie konserwatywnej będzie głosowała... Kiitoksia puhemies puolen valtuuskunta konservatiiviryhmässä tukee mietintöä, mutta ei tietenkään tarkoita sitä, että emmekö näe tässä myöskin heikkouksia. Tässä on taas tämä normaali ajan hukka kyseessä, kun puhutaan omien varojen lisäämisestä. Tarkoittaa tietenkin äh, lisää äh, veroja. Ja kyllähän eurooppalaiset maksavat jo liikaa julkistalouteen. Me tarvitsemme enemmänkin valvontaa unionin menojen suhteen ja kriittistä vastakkainasettelua nykyisten politiikkojen kanssa. Me emme voi hyväksyä varojen tuhlaamista. Eurooppa 2020 strategia saattaa merkitä sitä, että poliittiset strategiat, niitä ei uudisteta, mutta tämä olisi meistä tärkeämpää, että niitä uudistettaisiin ja että taloudellista kohesiota ei kehittäisi eteenpäin mekin näemme, että tässä tarvittaisiin eurooppalaista lisäarvoa, joka syntyisi kohesiopolitiikan puitteissa. Ja Puolassa näemme tämänkin asian toisin kuin muualla. Kasvun lisääntyminen kohesiopolitiikan avulla ei auta pelkästään meitä, vaan Keski- ja Itä-Eurooppaa kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että investoinnin mahdollisuudet paranevat ei pelkästään äh, Varsovassa ja Itä-Euroopassa, vaan myöskin Länsi-Euroopassa. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Herra Ashfordin kollega voi aloittaa, joka halusi tässä järkevämpää eurooppalaista talousarvoita, eikä korkeampaa maksutasoa. Myös tämä on järkevää, mutta totta kai pitää tehdä juuri järkevämpää talouspolitiikkaa siinä mielessä, että mihin voidaan investoida paremmin, missä voidaan paremmin hallinnoida varoja, missä hallinto on eh, taas liiallista. Mutta meidän pitää katsoa sitten myöskin, kuinka paljon varoja tarvitsemme, että voimme vastata näihin uusiin poliittisiin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Kyseessä ovat siis se, että halutaanko uudistaa, kyseessä on myöskin poliittinen rohkeus, ja että toimittaisiin niin, että myöskin me vastaamme näin vuoden 2020, 2020 haasteisiin. Minä haluaisin kyllä jatkaa tässä oikeastaan herra Böken kanssa samalla linjalla, joka totesi selkeästi, että meidän pitää olla rohkeita ja palata taas siihen järjestelmään, todellisten omien varojen järjestelmään. Se vahvistaa unionia ja se tekee meidän rahoitusjärjestelmästämme avoimemman. Se on kansalaisille selkeämpi ja tietää, mistä raha tulee. Ja haluaisin, että meidän pitäisi erityisesti katsoa myöskin että varainsiirtoveroa, koska pitäisi tällä tavoin hallinnoida rahoitusmarkkinoita ja tällä tavoin tehdä myöskin järkevämpää politiikkaa. Tämä olisi tie eteenpäin, joka ei haittaisi jäsenvaltioita, vaan antaisi meille yhdessä uusia mahdollisuuksia. Ja Verhofstadt on myös oikeassa, kun hän totesi, että totta kai pitää olla valmis ottamaan yhteisiä toimia, vaikka diplomaattipalvelut yhteisiksi ja sitä voi säästää kansallisesti, mutta ei mitään lisäpalveluja tietenkään. Eurooppalainen vastuu tarkoittaa sitä, että kansallisia menoja vähennetään ja annetaan sitten Euroopalle, koska yhdessä olemme vahvempia, koska saamme näin eurooppalaisen lisäarvon, joka on kansalaisillemme hyvä asia. Ja myöskin tutkimus ja kehitys ja koulutuspolitiikassa Nämä ovat tärkeitä alueita, joissa juuri tällä hetkellä talous on käymässä muutosta ja tarvitsemme älykkäämpää rahoitusta. Tarvitsemme myöskin laajakaista yhteyksiä maaseudulle. Nämä ovat tulevaisuuden tehtäviä. Tähän tarvitsemme myöskin älykästä ja korkeampaa talousarviota. Kiitos. Otatteko vastaan sinisen kortin kysymyksen? Well, uh, Van Dalen. Van Dalen, olkaa hyvä. Ja, Kiitos, puhemies. Puhemies Rouva Tryppel, te puhuitte jälleen kerran siitä, mistä yleensäkin puhutte. Enemmän Eurooppaa on parempi meille kaikille, enemmän Eurooppaa tarkoittaa enemmän rahaa. Me kaikki tiedämme Verhofstadin haluaman lisäprosentin. Itse asiassa, Roa Tryppel, me olemme menossa eri suuntaan kuin kansalaiset, koska luottamus Eurooppaan on hiipumassa. Eurooppalaiset näkevät tämän Euroopan unionin alati rahaa lisää pyytävänä haaskaavana koneistona. Olen samaa mieltä siitä, mistä, mitä herra Ashfordkin on va- vaatinut. Hyvä kollega, nyt teet suuren poliittisen virheen. Jos Euroopassa palataan sellaisen ajattelun, palataan takaisin kansalliselle tasolle, niin me näin tuhotaan 50 vuotta eurooppalaisen projektin rakennustyötä. Mitä me tässä nyt teemme? Ei ole rahan tuhlausta, totta kai meillä on korruptiota ja niitä on näkynyt, että vastaan meillä taistella. Olen siinä mielessä samaa mieltä kanssanne, mutta sitten kun tarvitaan eurooppalaista lisäarvoa, jota voitaisiin luoda eri aloille, joka on luotukin, jossa pitäisi, pitäisi kehittää yhdessä eteenpäin, koska kansallisvaltiot yksin eivät kansainvälisessä kilpailussa pärjää, niin 27 valtiolla yksin ei saada kyllä hyviä vaikutuksia aikaan, vaan vain sillä, kun me yhdistämme voimamme ja yhdessä nämä valtiot ymmärsivät myöskin tämän toisen maailmansodan jälkeen, me voimme yhdessä toimia. Kiitos. Sitten Miguel Portas. Kiitos, puhemies. Olen kuunnellut tätä keskustelua ja minä uin vasta virtaan. Minun kysymykseni on seuraava. Voiko meillä olla vakaa valuutta ilman vahvaa eurooppalaista talousarviota? Minun mielestäni se ei ole mahdollista kriisi, valtion velkakriisi osoittaa tämän. Jos meillä tänä päivänä olisi vahva talousarvio, niin silloin Kreikan tai Portugalin velkoja vastaan ei olisi hyökätty näkemällämme tavalla. Tämä on se viesti, joka meidän tulisi saada läpi. Tämä on se ongelma, johon Karika Poledon mietinnössäkään ei vastata. Ja tämä on se puuttuva kunnianhimon palanen saadaanko marginaalinen viiden prosentin lisäys Euroopan talousarvioon. Tiedän, että se vaikuttaa suurelta summalta kansalaisten mielestä ja hänen majesteettinsa hallituksen ja jopa hänen majesteettinsa itsensä mielestä, mutta minun mielestäni ei ole mahdollista asettaa tavoitteita kasvulle ja työllisyydelle eurooppalaisella talousarviolla, joka on käytännössä jäädytetty. Ei tällaisella summalla voida vastata näihin uusiin vaatimuksiin ja niihin haasteisiin, joita jäsenvaltioilla on edessään. Jäädytetyllä EU-talousarviolla ei saada aikaan koheesiopolitiikkaa eikä kohesiopolitiikka riitä silloin, kun Euroopan unioni on taantuman tiellä. Me tulemme äänestämään pääomasiirtojen transaktiomaksun puolesta, mutta me teemme jotakin sitten, kun EU tekee järkeviä päätöksiä. Uh, Kiitos. Täällä on sanottu paljon ja minä haluaisin nyt sanoa jotain vähän erilaista. Monta vuotta sitten minä söin illallista entisen presidentin Lisbonin presidentti Gerald Fordin kanssa Yhdysvalloissa. Hän kertoi minulle siitä, miten G7 oli koottu kokoon. Hän sanoi, että hän halusi tavata Callahanin, joka oli muistaakseni britti pääministeri tuolloin, ja Callahan sanoi, että miksi tätä voi yhdistää hyvään golfin peluukertaan. Ja Ford sanoi, että no, Kanadan pääministeri on hyvä golfin pelaaja. Miksi häntä kutsuta sinne mukaan? Ja Trudeau sitten äh, sanoi, että kiitos kutsusta. Minulla on joitain asioita ranskalaisten kanssa keskusteltuna. Miksi ei pyydetä mukaan myös Ranskan pääministeriä? Mutta sitten kun kaikki puhuivat asiasta puhelimitse, niin he havaitsivat, että saksalaiset epäilisivät kovasti tätä, mitä nyt voidaan tehdä. Ja he sanoivat, että no pitää sitten kutsua Saksakin mukana. Kun Saksakin pyydettiin mukaan, niin havaittiin, että Italia oli silloin puheenjohtajavaltio EU-ssa. Heidätkin on kutsuttava mukaan ja Ford sanoi sen takia minulle, että tiedätkö Niki, tuolloin ensimmäistä kertaa ymmärsin, että teidän unioninne on niin jakautunut ja niin epätasapainoinen teidän pitäisi saada aikaiseksi sellainen eurooppalainen budjetti, joka olisi niin vahva, että pystyisitte kilpailemaan globaalissa maailmassa. Siellä on hyvin kova kilpailu, olkapa varovaisia. Hyvä puhemies, on todella hieno olla vielä elossa tällä hetkellä. Kiitos. Bertman. Angelika Bertman. Kiitoksia puhemies. Budjettivaliokunta on jo pidemmän aikaa katsonut tätä seuraavaa ratusnäkymää. Ja tämän mielessä kollegan mietintö on tärkeä panos tähän. Eurooppalaiset eivät ole koskaan aikaisemmin esittäneet suuria vaatimuksia EUlle ja myöskin kritisoineet sitä. Tässä pitäisi ottaa kolme tärkeää asiaa esille. Ensinnäkin, Euroopan kansalaisten suhteen ei ole ymmärrettävissä, tai on ymmärrettävissä, että kansalaiset tämän talouskriisin vaikutusten jälkeen ja tämän rakennuskriisin jälkeen, että he joutuvat sitten menettämään omat suuntansa tämän kriisin puitteissa. Ja sitten tämä, samalla myös kehittyvät kysymyksiä eurooppalaisen projektin suhteen. Onko se enää validi? Seuraavalla vaiheella tämä, tämä pitää ottaa selkeästi huomioon, jotta Eurooppa ymmärretään paremmin, hyväksytään paremmin ja sitä, siinä eletään paremmin. Toiseksi, tämä hyväksyntä pitäisi olla kansalaisten, mutta myöskin poliittisen tahon puolesta korkeampi, koska EU-talousarviohan antaa ainakin selkeästi mitattavan eurooppalaisen lisäarvon eurooppalaisille. Ja kolmanneksi, Olemme tyytyväisiä siihen, että seuraavan rahoitusnäkymien puitteissa viitteenä on 2020 strategiaa ja samalla mietitään sitten myöskin sen jatkovaikutuksia, että tätä pitää myöskin katsoa. Kollega Jan Olbricht. Kiitos ja Jan Olbricht. Kiitos, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Se, joka ei ole tietoinen kaikesta siitä, mitä tapahtuu, voi johtaa eh, sellaisen tai siis päästä sellaisen johtopäätökseen, että Euroopan parlamentti ei ole vastuullinen tämän budjettiesityksen yhteydessä, mitä voin kuitenkin vakuuttaa, että suuren valiokunnassa toimittiin hyvin realistisesti ja rakentavasti. Siellä puhuttiin siitä, kuinka paljon meidän on maksettava poliittisista päätöksistä. On muistettava, että jäsenvaltiot, myös ne, jotka lähettävät tietynlaisia kirjeitä, hyväksyivät 2020 strategian tavoitteet. Suureen valiokunta pyrki tekemään selväksi, kuinka nämä yhteiset poliittiset päätökset tulevat johtamaan kuluihin. Me suhtaudumme hyvin vakavasti poliittisiin päätöksiin, jos jäsenvaltiot päättävät ryhtyä toimiin ja me, jotka edustamme kansalaisia, olemme samalla kannalla. Me tarvitsemme realistisia varoja tähän kaikkeen. Mietintö, josta kohta äänestetään, on hyvin harkittu ja sen taustalla on paljon eri kompromisseja. Se on hyvin realistinen ja se on myös hyvää pohjaa tuleville keskusteluille. Tänään voimme täällä tässä salissa sanoa, että Euroopan parlamentti on valmis neuvotteluihin. Puolalaisena meppinä sanoisin, että olen hyvin vakuuttunut siitä, että Puolan puheenjohtajakausi tulee olemaan sellainen puheenjohtajakausi, jolla tehdään aloitteita realistisista keskusteluista ja koska Puolan hallitus on Eurooppa-myönteinen, tämä tulee olemaan vaikea keskustelu, mutta hyvin rakentavaa tulevaisuuden kannalta. Meidän aloittaa neuvottelut parlamentti on tähän valmis. Kiitos Rova Haug. Ja, dank, Herr Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Vuosi sitten erityisvaliokunta, joka sai tehtäväksi tämän mietinnön. Saimme silloin tämän tehtävän vastaamme. Tämä tapahtui vuosi sitten siitä. Ja nyt 11 kuukautta kovaa työtä on tehty ja erityisvaliokunta antaa oman mietintönsä. Tämä oli hyvin tiukkaa keskittymistä vaativaa työtä ja se pystyi tekemään vain sillä tavoin, joka oli avointa, solidaarista ja vastakkaista luottamusta edellyttävää työtä. Tämän takia haluaisin kiittää kaikkia tähän työhön osallistuneita kollegoita hyvin lämpimästi. Tämä mietintö, joka on Salvador Carrigan eh, tekemä mietintö, on erittäin hyvä tulos. Kyllä tätä voi katsoa kaikella kunnialla. Mutta me tiedämme myöskin, että tuloksiin ei tarvita pelkästään hyviä meppejä, vaan tähän tarvitaan myöskin hyviä työntekijöitä ja ne meillä oli, ei pelkästään meidän henkilökohtaiset avustajamme ja ryhmien avustajat, vaan meillä oli myös loistava sihteeristö. Tämä loistava tiimi, jota Monika Strasser johtaa, ei ollut pelkästään kompetenssi, kompetentti ja hyvä, vaan he tekevät myöskin hyvin kiinnostunutta työtä, he ovat kärsivällisiä, luovia ja organisaatorisesti erittäin hyvin kehittyneitä ja tekevät parhaan mahdollisen tuloksen. Ilmeisesti myöskin tämä työ oli hänen mielestään hauskaa. Se näkyy tässä. Kiitän näitä kaikkia ihmisiä sydämestäni. Hyvin paljon kiitoksia. Uh, microphone, yeah. Von Anfang an Alusta lähtien Salvador ja minä aiomme tehdä mietinnön, joka on sellainen, että kolme neljäsosaa parlamentista voisi tukea sitä. Valiokuntaäänestyksessä saimme jopa yli neljä viidesosan tuen taaksemme. Tämä oli meistä hyvä asia. Se, että me vaadimme seitsemän vuoden rahoituskehystä, joka ottaisi myöskin samalla huomioon Eurooppa 2020-strategian tavoitteet ja kaikki eurooppalaisen, Euroopan unionin politiikat, eikä ole mitään turhia korotuksia kyseessä, niin tämä, tätä pitää kyllä katsoa ihan järkevänä. Tämä on realistinen ja täytäntöön pantavissa. Meidän mietinnössämme on 74 kappaletta, ja tässä kaikissa puhutaan vain Euroopan puolesta. Tarvitsemme lisää Eurooppaa. Ja lukekaa tämä. Tämä on paras mahdollinen perusta sitten myöhempiin keskusteluihin, kun keskustellaan kansalaisten kanssa ja neuvoston kanssa, ja kaikki ei tänään ei ole täällä paikan päällä, kun jatkamme sitten vakavia neuvotteluja. Kiitokset loistavasta työstä. Thank you, madam. Kiitos. Seuraavaksi Anne Jensen. Tack, øh, Kiitos, puhemies. Minä myös haluaisin sanoa, että mietintö on erittäin tasapainoinen. Sillä on hyvin selkeä, mutta myös joustava päämäärä, josta budjettivaliokunnan täytyy nyt sitten ryhtyä neuvottelemaan neuvoston kanssa sopimusta. Toistaisin Rouva Haukin vetomuksen sen suhteen, että kaikkien tulisi tämä lukea. Valtionpäämiehet hieman liian hoppuisasti totesivat, että tämä ei ollut hyvä tulos. Kyseessä on hyvin vakavasti otettava pitkä prosessi. Garriga, Boledo ja Haug ovat saaneet aikaan erinomaista työtä. Ja haluaisin kiittää myöskin komissiota, jonka rooli oli äärimmäisen tärkeä. Tässähän puututaan joka ikiseen Euroopan unionin talousarvion lohkoon me halusimme ottaa ne kaikki mukaan. Eli tässä on kysymys todellakin hyvin vakavahenkisestä tärkeästä työstä. Edessämme on kunnianhimoinen asiakirja. Me tarkastelemme siinä EU 2020 strategiaa, jonka tulisi mahdollistaa se, että EU voi vastata Kiinasta tulevaan kilpailuun, energiahaasteisiin. Meidän täytyy saada aikaan kestävämpää energiapolitiikkaa yhden mainitakseni. Tässä puhutaan myös maatalouspolitiikasta. Meidän tulisi saada aikaan säästöjä rakennerahastoista, koska nämä rahat palautuvat jäsenvaltioihin ja tästä syystä jäsenvaltiot oikein mielellään ottavat rakennerahastojen varoja vastaan viiden prosentin lisäys, se mahdollistaisi sen, että me voisimme kehittää uusia politiikan aloja, vastata liikenteen tutkimuksen haasteisiin, voisimme sijoittaa tulevaisuuteen. Meillä on mandaatti lähteä neuvottelemaan EUn talousarviosta – me emme puhu tässä niistä rahoista, joita käytetään, vaan me puhumme äh, maksusitoumuskatoista. Toisin sanoen meidän täytyy pystyä haastamaan uusiin haasteisiin, emmekä me edes tiedä, mitä äh, e, tämän päivän ja vuoden 2020 välillä tulee edes tapahtumaan. Kiitos sitten Hinek Faima. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Viime kuukausina olemme kovasti ponnistelleet valmistellessamme monivuotista rahoituskehystä vuoteen 2020 asti. Tässä nyt vähän Karol Zapekin sadun mukaan on siellä kissa ja koira päättivät tehdä kakkun, josta kaikki pitäisivät ja sinne kakkuun laitettiin kaikkea, ihan kaikenlaista ja sen jälkeen eläimet saivat puruja Näin tässäkin varmasti käy näiden rahoituskehysten osalta, koska nyt otetaan huomioon kaikki velvollisuudet ja suositukset, eikä olla varmoja siitä, että tämä tulee nyt toimimaan yhdessä. Tiedämme, että Lissabonin strategia epäonnistui. Nyt meillä on 2020 strategia ja me haluamme saada aikaiseksi kehyksen mielestäni ilmaston muutos on huonoin tavoite, joka on asetettu, ja sitten myös omat varat, omat varat budjettia varten, ja se, että me tulemme laskemaan liikkeelle joukko, velkakirjoja, EUn joukkovelkakirjoja. Tämä ei ole hyvä ratkaisu, sillä tämä tarkoittaa sitä, että me tulemme velkaantumaan Euroopan unionina. Kiitos. Olen juuri saanut viestin